henkilökohtaisesti ja puhemies Schulzin nimissä. Julkinen lau, julkilausunto, joka on allekirjoittanut Rinaldi Bobolska Sassoli, joka koskee eurooppalaista oikeamielisten päivää. Se on saanut enemmistön allekirjoitukset parlamentissa ja näin ollen se toimitetaan vastaanottajille ja julkistetaan sitten kyseisen tämän istunnon jälkeen. Ja ensimmäinen allekirjoittana oli Albertini ja hän saa puheenvuoron. Puhemies, oikeamielisyys liittyy siihen, ne, jotka pelastivat juutalaisia, ja Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän ihmiskunnan muistopäiväksi. Ne, jotka eivät katso, että kommunismi oli totalitarismia, eivätkä suostui myöntämään gulagien olemassaoloa. Meidän täytyy miettiä esimerkiksi suhteitamme Turkkiin ja armeenialaisten joukkomurhan. Ja täytyy muistaa muitakin 1900-luvun hirveyksiä. Ja me, silloinhan tätä sanaa oikeamielinen banalisoitiin. Meidän täytyy puhua ihmisistä, jotka ovat joutuneet massamurhien tai kansamurhien uhreiksi. Nyt miehet ja naiset jotka rohkeasti ovat uhranneet elämänsä. Tällä hetkelläkin meillä on erilaisia tilanneja, ja nämä ihmiset ovat ihmisarvon sankareita ja moraalisia esimerkkejä Euroopan kansoille. Kiitoksia. Albertini. Kiitso, kiitoksia edustaja Albertini. Seuraavaksi Moreiran mietintö. Nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet?